Buongiorno a tutti, possiamo cominciare, chiedo scusa. Huomenta kaikki. Anteeksi, että olemme muutaman minuutin myöhässä. Voisiko käydä paikoillenne? Eli käynnistämme kokouksen, eli voisitteko nyt nopeasti käydä paikoillenne? Eli huomenta kaikille. Ensin pieni muutos esityslistalle. Eli kyse on vain siitä, että kohta 20 muistaakseni, no se joka kuitenkin tapa, liittyy Chilen matkaan, niin sitä ei käsitellä tänään. Niin se oli kohta 20. Eli Trevalikunnan virkamatka Chileen 18.20. joulukuuta 2017. Eli sitä ei hoideta tänään, vaan se lykätään maaliskuulle. Eli sitten siirrymme muiden kuin henkilötietojen vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan unionissa. Ja valmistelija Krasnodevski saa välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Chciałbym... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin sanoa, että olen erityisen tyytyväinen, koska Tämä ei vaikuta olevan mitenkään kiistanalainen aihe. Tarkistukset menevät hyvään suuntaan. Enemmistö kollegoista ovat tyytyväisiä, minä myöskin. Meillä on kaikilla sama tavoite, eli tieteen vapaan liikkuvuus Euroopassa. Yksi kysymys meitä tulee keskusteluttamaan. Tämä sekadata, mixed data. Saattaa jotakin ongelmia. Täytyy erotella dataa henkilötietoihin ja muihin tietoihin. Ja tähän tarvittaisiin lisäselkoa. Ja täytyy täytyy selvittää, missä oloissa mitäkin sääntöä sovelletaan. Tietojen vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi olemme tehneet joitakin ehdotuksia. Esimerkiksi silloin, kun muita henkilötietoja ei voi erottaa henkilötiedosta, pitäisi noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta. Eikä pitäisi joutua tilanteeseen. Lainsäädäntö, jota luomme, osalta sitä ei hyödynnetä ollenkaan ja järjestelmällisesti käytettäisiin yleistä tietosuoja-asetusta. Tämä on asia, joka tuli esille varjoesittelijöiden kanssa käydyissä kokouksissa. On miten ää, komissio voisi valvoa lainsäädännön paikallistamista ja haluaisin vahvistaa komission oikeuksia. Ja vielä keskitetyt tietokannat. Olemme ehdottaneet jotain ainutlaatuista tällaisen yhdistetyn järjestelmän, joka välttää tiedon katoamiseen. Sitten julkishallinto. Olen sitä mieltä, että tämä pitäisi koskea julkishallintoa silloin, kun se on, silloin kun se tarjoaa palveluja esimerkiksi suurelle yleisölle, silloin tämän astuksen pitäisi koskea sitä. Totta kai voi olla julkiseen äh, turvallisuuteen liittyviä poikkeamia. Siinä kaikki. Ja nyt odotan kollegoiden kommentteja. Ja odotan, että yhteistyöllänne pääsemme hyvään tulokseen ja tämä mietintö hyväksytään nopeasti. Se on erityisen tärkeää, koska tämä ei ole mikään pikkujuttu sisämarkkinoilla. Buongiorno. Eh. Kiitoksia ja huomenta. Tämä oli hyvä alustus Eli myöskin varjoesittelijät voivat nyt sitten käyttää puheenvuoron, kuten sanoitte. Ja ensimmäisenä Virkkunen kansan puolesta, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman. Thank- Kiitos puheenjohtaja. Kiitän valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. Ne digitaaliset sisämarkkinat on yksi Euroopan unionin suurimpia hankkeita ja digitaalisilla sisämarkkinoilla tieto suoja on äärimmäisen tärkeä asia. Tiedon virtaaminen on äärimmäisen tärkeää eri kokoisille yrityksille eri aloilta, muun muassa IT-yrityksille, mutta vaikkapa myös sähköinfrastruktuurista, saira- sairaalahallinnosta tai muista aloista myös. Ja 60 miljardia euroa on äh, arvo tällä hetkellä jopa 106 miljardia euroa arvioiden mukaan vuonna 2020. Tämä on siis tärkeää kasvulle ja työpaikoille. Muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuus on tärkeää ensiaskel datatalouden ajamiseksi Euroopassa tarvitaan selkeät äh, säännöt ja Euroopan unionin on, tar- on oltava aito sisämarkkina voidakseen kilpailla Kiinan ja Yhdysvaltain kanssa. Vahvasti tuen komission ehdotusta siitä, että asetukseen ei tulisi olla tarpeettomia poikkeuksia. Tietojen tulisi voida virrata mahdollisimman vapaasti ja yritysten eteen ei saisi laittaa esteitä, kun ne pyrkivät innovatiivista tietotaloutta ajamaan. Niin kuin on todettu, meidän on löydettävä ratkaisu, joka ei monimutkaista tätä tilannetta entisestään. Ihmiset ja teollisuus jo nyt kokevat ongelmia CDPRn täytäntöönpanossa ja mm, aina ei ole mahdollista näitä eri tietoja ajatella toisistaan ja esittelee varjoesittelijöiden kesken tulemme lähiviikkoina varmasti näihin kysymyksiin keskittymään. Ja tämä on tärkeä ensiaskel. Haluamme siis vapaata eh, tiedon virtaa Euroopassa, mutta vieläkin tärkeämpää on se, miten eh, eh, tiedon saatavuus vahvistetaan entisestään. Tästä puhutaan nyt täällä Euroopassa ja tiedon saaminen on hyvin tärkeä asia innovaatioillemme, yrityksillemme. Eilen TRAN-valiokunnassa hyväksyttiin oma-aloitteinen mietintö, joka koskee liikenne- ja kuljetusalaa. Siinä vedotaan komissioon, että se tekisi lainsäädäntöehdotuksen vielä tänä vuonna ajoneuvon tietojen saatavuudesta. Tämä on tärkeää esimerkiksi autoteollisuuden koko tuotantoketjulle, että ajoneuvojen data saadaan käyttöön. Se on tärkeää koko Euroopan teollisuudelle. Seuraava askel tietovirtojen avaamiseksi tietotaloudessa ovat hyvin kiinnostavia ja haluaisimmekin kuulla, miten komissio aikoo säännellä yritysten välistä tietojen jakamista. Kiitän valmistelijaa oikein hyvästä työn pohjasta. Grazie lei. E, Kiitoksia. Kofod ei taida viedä olla paikalla. Hän sanoi, että hän tulee myöhässä. Eli Kallas lähetti viestin, että hän ei pääsenyt paikalla. Eli sitten vihreästä Lund, Thank you, Chair, and thanks to... Kiitoksia ja kiitoksia tästä alustuksesta. Tietoja ei pidä levittää vapaasti perusteettomasti ja arvostamme sitä, että valmistelemme tähän suuntaan ja yrittää tiukentaa näitä poikkeuksia, jotka liittyvät näihin paikallistamisvaatimuksiin. Mutta meidän ei pidä hyväksyä poikkeuksia tähän asetukseen ja me olemme huolissamme siinä, että tässä viitataan henkilötietoihin, hyvin laajassa mielessä. Tuomioistuinten pitäisi päättää, ovatko nämä, henkilöt, ovatko nämä tiedot henkilötietoja. Ja sitten toinen asia, joka täytyy ottaa huomioon, on se, että infrastruktuuri ei ole jakautunut tasaisesti Euroopan unionissa, eli joissain jäsenvaltioissa hyödytään siitä, että IT-ala on kehittyneempi kuin muissa valtioissa, ja meidän täytyy katsoa muita välineitä, jotta voidaan saada enemmän osallistujia näihin toimintoihin. Ja paikallistaminen Lisäksi myöskin näihin myyjäkysymyksiin pitää puuttua ja meidän täytyy vielä hiukan selventää enemmän tätä komission tekstiä. Kiitos. Presente. No. Eli seuraavaksi Kapel, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin valmistelijaa kiittää tähän astisista ponnisteluista. Olen täysin samaa mieltä siitä, että ei tässä mietinnössä mitään, tai lausunnossa mietintöön mitään suuria ristiriitoja tule olemaan, kun ajatellaan mm, muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa. Henkilötiedothan on hoidettu myöhemmin tänä vuonna voimaan astuvassa tietosuoja-asetuksessa. Me tiedämme, että esteiden purkaminen tietovirralta on äärimmäisen tärkeä toimi, jotta tietotalous voi käyttää koko potentiaaliaan. Ja tätä potentiaalia on hyvin paljon, niin kuin jo todettiin, Euroopassa vuoteen 2020 mennessä Euroopassa volyymi jopa 734 miljardia euroa tai 4 prosenttia EUn BKTstä. Tässä on äh, mm, merkityksen kaksinkertaistuminen vuoteen 2016 verrattuna. Samoin kun ajatellaan pilvipalveluja 949 miljardista merkitykseltään, niin kyllä meidän on mahdollistettava äh, tietojen vapaa liikkuvuus. Neljä perusperiaatetta on kuitenkin otettava huomioon ja ne on valmistelija ottanutkin huomioon Eli tässä tuetaan sisämarkkinoiden toimintaa vapaan tietojen liikkuvuuden kautta, erityisesti digitaalialaa. Ja on hyvä, jos meillä on esimerkiksi pilvipalvelutarjoajan vaihdon kohdalla käytännössä säännöt olemassa. Ja että maat tekevät yhteistyötä, mutta vastaavat samalla myös siitä, että käytännössä sääntöjä sovelletaan on tärkeää, että kansalliset rajoitukset äh, puretaan paikallistamisen suhteen niin, että eri IT-järjestelmien välillä myös äh, tieto voi virata vapaasti. Ja tämä on otettu huomioon myös lausuntoluonnoksessa. Olen varma siitä, että yhteistyömme tulee sujumaan oikein mainiosta. Kiitos. Muita varjoesittelijöitä ei ole paikalla. Eli Rybih. Ja jos haluatte vielä puheenvuoron, niin ilmoittakaa siitä. Joo, thank you for Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että tämä on tärkeä askel, kun ajatellaan digitaalisia sisämarkkinoita aluksi. Meillä oli verkkovierailun oikeuspuitteet, erityisesti tietojen verkkovierailu on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina ja rajat ylittävää tietojen vaihto datavaihto on yhä merkittävämpää tulevaisuudessa. Ja kyse on tietysti myöskin siitä, että Euroopan toimielimet tekevät hiukan intensiivisempää yhteistyötä tällä alalla. Ja itse aina ehdotan, että Berekin ja Esan osalta meillä pitäisi olla yhteinen tiimi, joka käsittelee näitä tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä intensiivisesti. Mehän kaikki tiedämme, että tällaisen äly, älyllinen, älylliset verkot ovat tärkeitä, jotta pystymme etenemään tällä alalla. Ja meillä on tietysti tämä sekä oppiminen, siellä on paljon oppimista ja myöskin energiatehokkuus liittyy tähän kysymykseen. Ja se tarvitaan tietysti luotettavia järjestelmiä, koska turvallinen tietojen siirto infrastruktuureissa on aivan keskeinen kysymys. Eli tässä Euroopan tasolla täytyy käsitellä näitä ilmoituksia näistä luotetuista järjestelmistä. Ja sitten tarvitaan sertifiointeja ja erityisesti uusi teknologia täytyy ottaa tämän asian ytimeen. Teknologiahan on kehittynyt myönteisesti viime kuukausina. Ja sitten on muita uusia järjestelmiä. Eli nimenomaan kun ajatellaan EUta ja tätä supercomputing käsitettä, se on suuri askel oikeaan suuntaan. Ja näissä kysymyksissä Euroopan pitäisi olla globaali esikuva. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Jos ei, niin sitten komission edustaja Chassane saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Okei, okay, good morning. Huomenta ja paljon kiitoksia. Kiitoksia kunnianarvoisille edustajille tässä, tämän tärkeän teeman parissa. Me kovasti arvostamme sitä, että parlamentti on kiihdyttänyt työtä tämän tärkeän teeman parissa – kun teki päätöksen joulukuussa ja Viron pohjohtakaudella ehdotti tekstiä. Tähän, se, tämän sekadatan suhteen, miksi data teollisuus esittää kysymyksiä ja meistä on erittäin tärkeää, että meillä on erittäin selkeät säännöt yrityksille, ne, että ne voivat sel- helposti tietää noudattavansa eurooppalaista lainsäädäntöä, mutta täytyy myös tarvita riittävät takeet tiedon syöttämiseksi. Ja siksi periaate, vapaan tiedon kuuluun periaate tässä asetuksessa on täysin y- yhteensopiva yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Ää, yleinen tietosuoja-asetus ja tämä tarjoavat täyden pohjan vapaalle datan liikkuvuudelle, joten dataa voidaan käsitellä kaikkelle Euroopassa tietosuojan suhteen. Yritysten tehtävä on arvioida, onko taloudellisesti tehokasta erottaa henkilökohtaista ja henkilökohtaista muuta kuin henkilödataa silloin, kun se voidaan erottaa. Yleinen tietosuoja-asetus pätee henkilöosaan ja vapaa liikkuvuus toiseen osaan. Milloin tätä voi erottaa? velvollisuus koskee data, dataa kokonaisuudessaan. On erittäin tärkeää, että yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellutuksi kokonaisuudessaan valvonnan suhteen. Komission aie todellakin on seurata tietovirtojen kehittymistä Euroopassa. Tietosuo tässä tämän ehdotukseen vaikutusarvioinnissa kiinnittämme tähän huomiota. Euroopassa on eniten sisäisiä tietovirtoja. Ja kun ajattelee tiedonvaihtoa Euroopan ja muun maailman kanssa, EUn sisällä siirtyy paljon enemmän dataa kuin EUn ja muun maailman kesken tai mu- muilla maailman alueilla sisäisesti. Joten Eurooppa on jo tietovirtojen aallon harjalla. Ja me haluamme pitää Eurooppa siellä. Informaation suhteen totta on, että meidän täytyy tarjota yksinkertaista näkyvyyttä yrityksille. Yksi informaatioportaali, joka kertoo, mitkä ovat säännöt. Ja tämä on aikomus. Täytyy myös muistaa, että täytyy, on mahdollista tarjota tietoa paikallista lainsäädännöstä paikallisella kielellä. Siksi jäsenmaiden täytyy myös tarjota tätä lainsäädäntöä koskevaa tietoa. Ja lopuksi Roma Virkkunen kysyitte b b tiedonjaosta Sekin on tärkeä osa Euroopan datatalouden kehittämistä. Kuten muistatte, se oli myös merkittävä osa viime tammikuun komission tiedonantoa, joka koskee Euroopan datataloutta. Ja voinkin mainita, että komissio hyväksyy kevään aikana uuden digitaalisen paketin. Ja siinä on tärkeitä elementtejä, joilla pyritään edistämään Euroopan datataloutta – eli BB-tiedonjaossa komissio tulee hyväksymään ohjaavia periaatteita tiedon jakamista ja se kattaa myös julkisen sektorin datan. Ja sitten lopuksi komissio on jo kehittämässä tiedonjakoa varten tukikeskusta, joka käsittelee business-to-business-puolta. Eli paljon kiitoksia parlamentille sen työstä. Tämä on erittäin tärkeän asiakokonaisuuden parissa. Me todella odotamme innokkaasti, että neuvottelut päättyvät menestyksekkäästi ja voimme aloittaa trilogin Bulgarian pohjohtajakaudella. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Krasnijevski, haluatko vielä vastata? Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo za wszystkie cenne uwagi. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille näistä hyvistä huomioista. Me tietysti otamme nämä kommentit huomioon. No ehkä yksi asia vielä liittyen tämän mielestäni kaikkein tärkeimpään asian eli näihin sekatietoihin. Me ehdotamme ratkaisua, joka mahdollistaisi sen, että henkilötiedot otettaisiin myöskin mukaan silloin, kun kyse on hallinnollisista tarkoituksista eikä kyse ole arkaluontoisista tiedoista. Eli haluaisimme, että silloin sovellettaisiin tätä asetusta. Ja muissa tapauksissa tietysti sovelletaan toista asetusta. Ja se, mistä kollega puhui, eli se, että tuomioistuimet ottaisivat kantaa tähän kysymykseen, niin se olisi aika huono asia pk-yritykselle ja startup-yrityksille. Ja me olemme usean otteeseen kuulleet näiden tästä startup-yritysten edustajilta, mutta tietysti mietimme vielä kaikkia elementtejä, jotka tulivat tänä aamuna esille, ja jatkamme neuvotteluita varjoesittelyiden kanssa. Kiitos. Eh. Kiitoksia. Ja sitten vielä määräaika tarkistusten jättämiselle on 26. helmikuuta. Eli kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Ja sitten Seuraavaksi puitteiden luominen Euroopan unionin tehtävien suorien ulkomaisten investointien seurannalle. No, valmista ei ole vielä paikalla, Bytikofer, mutta hän ilmeisesti on tulossa. Eli aloitamme varjoesittelijöistä ja valmistelija saa sitten myöhemmin puheenvuoron. Eli ensimmäisenä Grostet kansanpuolueesta. Olkaa hyvä. Madame la présidente, merci. Alors, euh... Kiitos puheenjohtaja Herra Butikoffer on nyt tulossa. Puheenjohtaja ei puhu mikrofoniin. Madame Grossette, d'accordo, torniamo... Niin, jos Grossette sopii, niin annammekin sitten ensimmäisen puheenvuoron valmistajalle. Eli odottelemme, että hän istuutuu paikalleen. Eli Butikoffer, teillä on sitten puheenvuoro. Capito che si tratta di lui, sì. Monsieur Good morning. Huomenta kollegat ja kiitoksia puheenjohtaja siitä, että minulla on tässä nyt tilaisuus sanoa muutama sana aiheestamme. Mehän äh, valmistelemme lausunnon puitteiden luomisesta Euroopan unionin tehtävien suorien ulkomaisten investointien seurannalle. Kollegat ovat saaneet tietonsa suunnitellun aikataulun, eli siihen minun ei varmaankaan tarvitse esittää huomioita. Aikataulu ylipäätään, jos haluamme saada aikaan tuloksen vielä ennen tämän lainsäädäntökäytön loppua, niin kiire kyllä tulee. Paitsi jos parlamentti saa vuoden loppuun mennessä sopimuksen aikaan. Jos ei saa, niin ei ole mitään toivoa tämän tyyppistä asetusta saada neuvoston kanssa aikaan ennen seuraavia Eurooppa-vaaleja. Ja tämä aihe on kiistanalainen. Jotkut jäsenvaltiot tukevat ehdotusta aloitetta kovastikin, Ranska ja Puola ja Saksa ja Italia muun muassa. Ja sitten on toisaalta jäsenvaltioita, jotka epäröivät Portugalin muiden muassa. Näin ollen minä en tässä nyt edes pyri aikaan saamaan täydellistä investointiseurantamekanismia, ei, mutta käytännöllisen ehdotuksen, josta saadaan sovittua kyllä suurella enemmistöllä niin tässä Euroopan parlamentissa kuin neuvostossa kin ja sitten tietenkin näiden kahden toimielimen välillä. Minusta komission valitsema lähestymistapa on periaatteessa oikein hyödyllinen ja tuottava. Ja haluan korostaa, ja tämä on tärkeä komission ehdotusta kuvaltaessa, haluan korostaa, että ehdotus ei ole mikään eh, pyrkimys takaoven kautta salassa eh, ryhtyä protektionistisiin toimiin. Tämä ehdotus ei ole protektionistinen lainkaan, vaikka sitä tarvitaan Euroopan teollisuuden ja eurooppalaisten infrastruktuurien struktuurien suojelemiseksi silloin, kun kyse on turvallisuudesta ja yleisestä järjestyksestä. Ehdotukset, joita olen tehnyt, pyrkivät öö, ottamaan käyttöön muutamaan aikaa yksinkertaisen ajatuksen, eli jos mahdollista, asetuksen tulisi olla mahdollisimman kevyt, vähän byrokraattinen. Komission ehdotus tietyiltä osin asettaa sellaisia raportointivelvollisuuksia, joita voitaisiin pitää hiukan raskaana. Ja minä ehdotankin, että pyrkisimme kevyempään raportointivelvollisuuteen eteen. Saapa nähdä sitten, onko tämä hyödyllinen ehdotus vai vesittääkö asetusehdotuksen pyrkimystä liikaa mielestäni. Lisäksi pyrin luomaan mahdollisuuksia tehokkaalle yhteistyölle jäsenvaltioiden välillä ja pyrin huolehtimaan siitä, että että tämä aiottu yhteistyö ei aseta liikaa painetta tietyille toimijoille, koska en halua, että jäsenvaltiot sitten kieltäytyvät yhteistyöltä, yhteistyöstä sen olettamuksen äh, valossa, että äh, sitä pidetään liian äh, raskaana hallinnollisesti. Mielestäni meidän tulisi korostaa että päätöksenteko-oikeus jää jäsenvaltioille. Tämä ei ole enempää tai vähempää piiloteltu toimivallan siirtokomissiolle. Tässä ei pyritä uudelleen jakamaan päätöksentekovastuuta. Ei suinkaan se on täysin selvää ja se on yksi merkittävistä mm, perusperiaatteista, jotka mahdollistavat sopimuksen. En mene nyt ehdotuksen yksityiskohtiin. Teillä kaikilla varmasti on ollut tilaisuus siihen syventyä ja pohtia omia ajatuksianne, ehdotuksianne. Yhtä asiaa korostaisin kuitenkin. Se saattaa joidenkin teidän mielestä kuulostaa ehkä vähän kummalliselta ensisilmäyksellä, nähtynä ainakin. Nimittäin tämä mahdollinen rooli, joka ammattiliitoilla voisi olla kauppalainsäädännössä. Minä siis ehdotan, että meidän tulisi pohtia mahdollisuutta antaa ammattiliitoille proaktiivinen rooli asioiden liputtamisessa, jos ne näkevät, äh, havaitsevat, äh, että äh, tiettyä, tietyt intressit saattavat aiheuttaa vahinkoa. Ja tiedän, että monet teistä ehkä kysyvät minulta ja itseltään, että miksi ihmeessä me antaisimme ammattiliitoille tällaisen roolin. Tämä ehdotus tulee Amerikan Yhdysvaltojen kauppalaista. Heillä on äh, kauppalaissaan äh, määräyksiä, jotka mahdollistavat ammattiliittojen nostaa esiin huolia Amerikan, Yhdysvaltojen vapaakauppasopimuksista siinä tapauksessa, että he ajattelevat, että kauppakumppanit saattavat rikkoa vapaakauppasopimusten määräyksiä. Miksi näin? Kokemus osoittaa, että joissain tapauksissa, kun yritykset nostavat kanteita Eh, siitä, että kauppakumppani on rikkonut yritystä vastaan. Ja jotta ei joutuisi tällaisen tilanteen uhriksi, jotta voitaisiin välttää uhriksi joutuminen tai että ihmiset jättävät nämä ongelmat eh, nostamatta esiin, eh, koska on ollut rikkomusmenettelyjä, niin sitten Yhdysvaltain lakien mukaan ammattiliitot voivat Äh, nostaa nämä huolet äh, esiin. Eli yritykset voivat periaatteessa piiloutua ammattiliittojen taakse ja tätä kautta tiedottaa viranomaisille ongelmasta ja antaa viranomaisille syyn puuttua ongelmaan. Mielestäni tämä on aika fiksu tapa nostaa näitä asioita esiin nähtäville ja puuttua niihin vaarantamatta samalla yksittäisten yritysten asemaa ja tilannetta. Eli te ette ehkä tällaisesta ehdotuksesta aiemmin ole kuulleet, mutta tässä nyt sille hiukan taustaa. Kiitos. Kiitoksia tästä alustuksesta. Saliin on nyt tullut paikalle. Eli annamme sitten todelliselle varoesittelijälle puheenvuoron, eli Salin, olkaa hyvä. La... Kiitoksia. Valmistelija Bytikoferin kanssa olemme katsoneet näitä tärkeimpiä suuntaviivoja ja tärkeimpiä kohtia, jotka liittyvät teollisuusvaliokunnan kantaan, kun ajatellaan tätä asetusta. Ja kun usein käy näissä keskustelun alkuvaiheessa, niin olemme pysyneet aika yksimielisenä ja toivottavasti tämä jatkuu. Ja myöskin tässä Pytikoferin alustuksessa kävi nyt selväksi tämä ensimmäinen versio, jonka olemme saaneet aikaan varjoesittelijöiden kanssa. Eli näin voimme käynnistää hyvin tämän työn. No, pari huomiota. En nyt ihan kokonaan kuullut tätä kollegan alustusta, mutta se mitä kuulin, niin täytyy sanoa, että olen samaa mieltä tästä yleislinjasta. Ehkä se vaikuttaa vähän retoriselta, mutta kuitenkin haluaisin korostaa, että kun ajatellaan suoria investointeja EUn ulkopuolelta EUn alueella, se ei tarkoita mitään uudenlaista protektionismia. Tämä tarkoittaa sitä, että me ymmärrämme asiat uudella tavalla. Eli tärkeää on nyt se, että investoinnit jäsenvaltioissa vaikuttavat myöskin muihin jäsenvaltioihin. Eli ensin täytyy ymmärtää, millä tavalla voidaan harmonisoida tätä strategiaa, joka liittyy investointien valvontaan, ja se vaikuttaa kaikkiin EUn jäsenvaltioihin. Jos tehdään investointi Pireuksen satamaan, niin se vaikuttaa myöskin Ranskaan, Italiaan, Saksaan ja kaikkiin muihin jäsenvaltioihin. Eli tämä oli ensimmäinen asia. Ja meidän täytyy nyt stimuloida. Nythän on 12 maata 27, joissa on tällaisia screening-järjestelmiä suorien investointien osalla. Niin jollain tavalla meidän pitäisi miettiä kaikkien jäsenvaltioiden lähestymistapa, jotta tämä screening toteutettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa samoilla kriteereillä. Ja meillä pitää olla sääntöjä, ja on selvää, että toimintavaltuus näissä kysymyksissä jää jäsenvaltion tasolle. Eli kyse ei ole siitä, että jotenkin uudelleen jaettaisiin näitä toimivaltuuksia. Eli meidän täytyy katsoa, miten voimme toimia niin, että otetaan huomioon se, että invest- suorat investoinnit EU-hun vaikuttavat kaikkiin jäsenvaltioihin. Toinen tärkeä elementti on se, että jos halutaan tehokas screening-järjestelmä, niin silloin pitää olla oikeat olosuhteet, jotta kriteerit olisivat yhteiset, kun ajatellaan näitä EUn ulkopuolisia maita ja investoijia. Me emme nyt halua luoda mitään sellaisia kriteereitä, jotka liittyisivät vastavuoroisuuteen. No en nyt lähde käsittelemään näitä yksittäisiä tarkistuksia. Kun ajatellaan markkinoiden toimintaa, niin nämä ajatukset ovat oikean suuntaisia. Ja sitten vielä yksi asia, eli ammattiyhdistysten mukanaolo. On ihan hyvä, että tämä on otettu mukaan keskusteluun ja on selvää, että kun katsotaan esimerkiksi mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, niin meidän pitäisi kuitenkin toimia niin, että tämä ja ainoastaan teorian tasolle. Mehän tiedämme, että talousmaailman ja ammattiliittojen väliset yhteydet Euroopassa ovat hyvin erilaisia kuin nämä suhteet Yhdysvalloissa. Eli se, mitä valmistelija nyt ehdottaa, sehän on merkittävä muutos tähän järjestelmään, kun ajatellaan ammattiliittojen toimintaa Euroopassa. Ja meidän täytyy muistaa tietysti myöskin työoikeus, jos ajatellaan vaikka omaa maata. Niin. Eli me olemme valmiita toimimaan näiden oletusten pohjalta. Kiitos. Ja sitten Marten SND-ryhmästä, olkaa hyvä. Kiitos Puheenjohtaja. Pari pohdintaa kontekstista ensin. Voidaan sanoa, että meidän edellinen vuosisatamme on ollut kaksinapainen ja nykyinen on moninapainen. Ja turvallisuus ja strategia planeetan tasolla, ää, niin siinä meillä tässä on mukana tärkeimmät kumppanit. Tämä koskee kaikkia kaikkia jäsenmaita ja meitä kokonaan. Olisi naivia EUlta hyväksyä ulkomaisia investointeja, koska meillä ei ole, on ainoita, jotka eivät filtreä mitään. Australiassa, Kiinassa, Yhdysvalloissa ollaan lisätty ulkomaisten investointien kontrollia. Emme voi olla maailmankylän idiootteja. Kolmas kilpailijan maiden investoinnit Eli Euroopan mahdollisten vastustajan investoinnit luovat, herättävät kysymyksiä. Ja ehkä Euroopassa on liian riippuvainen teknologisesti ja taloudellisesti. Täytyy taata Euroopan unionin strateginen itsenäisyys sellaisen jäsenvaltioiden ja verkkojen äh, haavoittuvuus on myös tärkeää. Ne strukturoivat yhteiskuntia. Ne ovat myöskin äh, mahdollisia keinoja hallitsemasti uhata julkista järjestöstä ja turvallisuutta. Olen esittelijän kanssa monien järjestöjen kanssa samaa mieltä, erityisesti siitä, että on liikkeen rooli pitää olla aktiivinen parlamentin vastuu täytyy lisätä ja jäsenvaltioiden pitää olla aktiivisempia filtteröimisen suhteen. Mutta haluaisin mennä pitemmälle. Olisi helppo pysyä puolustuskannalla ja äh, Ranskassa voitaisiin vain ajatella, että meidän filtteröinti ei, ei vaikuta meidän järjestelmiin, mutta er-, erilaiset verkostot ja virukset ja muut, äh, mikä verkko ei ole vahvempi kuin sen heikoin lenkki. Eli halusin yleistää ää, äh, näitä mekanismeja. Se, se, se on tämä optio, miten tästä komissio ehdottaa, mutta mikään hyviä kannattaa, tätä luettelo ei riitä. Meidän täytyy äh, tasapainoisesti seurata ulkoisia investointeja esittelijän hengessä, mutta tätä pitäisi laajata koskemaan kaikkia jäsenmaita. Lukien niitä jäsenmaita ei ole mitään seurantajärjestelmää sektoreita, muuta voi miettiä lasan tällä täysin lyöty lukkoon ja, ja halusin vähän sellaisen muotoilun, että halusin, että voisimme lykätä tarkistusten takaraja viikolla, koska Inta on myöskin valiokuntaan lykännyt ja sillä on aikataulu 26. maaliskuuta asti ja kävisiköhän tämä esittelijälle ja varjostelijalle, että tarkistusten takarajaa lykättäisiin viikolla. Grazie. Mm, penso che sia una Kiitoksia. Tämä on ihan kohtuullinen pyyntö ja katsomme sitten, mitä mieltä muutama tästä voidaanko aikataulua muuttaa, mutta näin kaikki voisivat syventyä aiheeseen hiukan paremmin. ECRn varjoesittely ei taida olla paikalla. Eli seuraavaksi sitten Gue Permei, olkaa hyvä. Eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset ähm, valmistelijalle, esittelijälle tästä ehdotuksesta. Aivan epäilemättä tämä on tarpeen, on todella tarpeellista valvoa ulkomaisten suorten investointien vaikutusta ja tämä voidaan hoitaa varmasti jäsenvaltioissa ja myös osittain unionin tasolla ongelmitta. Ainut ongelma näiden toteutuneiden investointien suhteen on se, että ja tämä saattaa meitä toden totta huolestuttaa, niin tämä saattaa johtaa esimerkiksi työpaikkojen menettämiseen ja työntekijöiden olosuhteiden heikentymiseen ja sitten ympäristövaikutukset, jos investointeja ei mitenkään valvota, voivat tietenkin olla myös suuria. Samoin olemme nähneet, että jäsenvaltiot ja komissio voivat seurata ulkomaisia investointeja ja mitkä niistä voidaan hyväksyä, mitä taas ei hyväksytä eri jäsenvaltioissa. Ja tietty veto-oikeus mielestämme tulisi jäsenvaltioilla olla myös toistensa toimiin eh, liittyen liittyen investointien suhteen. Tietojen vaihdosta olemme samaa mieltä, mutta eh, meidän mielestämme on kuitenkin eh, hyvin ongelmallista se, että jäsenvaltiot voisivat eh, suitsia toisiaan, mitä ne mitä investointeja hyväksyvät tai mitä eivät. On nimittäin niin, että kun puhutaan esimerkiksi haavoittuvista infrastruktuureista tai yleistä turvallisuudesta ja järjestyksestä, niin tätähän korttia voi sitten aina heiluttaa siinä vaiheessa, kun haluaa. Ja jotkut ovat joidenkin ystäviä ja toiset toisen ystäviä. Eli katsomme, että turvallisuus ja yleinen järjestys perustelut äh, voivat olla varsin, äh, varsin hankalia toteuttaa. Taloudelliset perusteet äh, ovat sitä vastoin täysin selkeitä. Ja meidänkin mielestämme voisi olla hyvä, jos tuota tarkistusten määräaikaa voitaisiin pidentää viikolla, niin kuin tässä ehdotettiin, että voimme todella syventyä tähän ehdotukseen. Ja mitä tulee tähän ammattiliittoon, liittojen rooliin, niin olemme kyllä tässä ihan esittelijän takana. Katsomme, että ammattiliittojen roolia tulisi vahvistaa erilaisessa päätöksenteossa. No niin, työ jatkuu ja avainasia, niin kuin sanoin meille, on se, että jäsenvaltioilla itsellään täytyy olla olla päätöksenteko-oikeus, mitä näihin suoriin ulkomaisiin investointeihin tulee. Kiitoksia. Kiitos EFDDn varjoesittelijä, ei ole täällä eikä myöskään ENFn, eli sitten muut edustajat. Ryvi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin tärkeä aihe, koska investoinnit äh, periaatteessa yleensä johtavat työpaikkojen luomiseen. Me tarvitsemme siis investointeja, ne ovat hyväksi talouskasvulle ja tietenkin on myös kansainvälisiä puitteita, joita esimerkiksi VTO tai vapaakauppasopimukset luovat, ja näihin tietenkin liittyy myös investointisuoja. Ja juuri vastavuoroisuus minun mielestäni on se asia, mitä tässä tulee etsiä. Siis investoinnit, äh, missä tahansa äh, ne sitten toteutuvatkin, Äh, eivät äh, vahingoita kussakin maassa työskenteleviä ja niin edelleen. Eli siis äh, samanaikaisesti täytyy huolehtia muista ulottuvuuksista kuin myös investointisuojasta. Juuri tämä vastavuoroisuus on äärimmäisen tärkeää ja kun nyt istutaan energia valiokunnassa, niin yhteistyöllä kolmansien maiden kanssa energiasopimus on hyvin tärkeä työn pohja. Sitä, se tulee nyt allekirjoittaa ja sitä täytyy kehittää globaalin energiastrategiankin puitteissa niin, että voidaan sitten äh, investointeja toteuttaa äh, samoin säännöin. Äh, muu ei ole mahdollista, joten katson, että kyllä tässä vielä työtä tarvitaan näitäkin osin. Grazie, kollega Grostetti, prego. Kiitos, Tenka Hostet. Madame la Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitokset valmistelijalle Kofferille hänen tekemästään työstä. Näiden ulkomaisten investointien tarkastelu on tärkeä kysymys EU:ssa. Ja vain 12 valtiota, 12 valtiossa on tällainen järjestelmä tällä hetkellä. Eli meidän täytyy nyt vahvistaa tätä Euroopan tason valvontaa. Ja tämän mahdollisuus, näin voidaan saada ulkomaisia investointia EUn alueelle mutta näitä täytyy valvoa, erityisesti kun kyse on strategisista toimialoista. No sitten on yksi asia, jota haluaisin korostaa. On tärkeää, että sitten kun ulkomaisia investointeja on tarkasteltu ja ne on hyväksytty, niin meillä pitää olla edelleen valvontamahdollisuus yrityksen osalta, koska yritys saattaa kehittyä. Eli kun hyväksytään ulkomainen investointi, niin se ei tarkoita sitä, että yritys saa vapaat kädet. Yrityksetään kehittyvät ja meidän pitää sitten pystyä katsomaan, pitäisikö ryhtyä erityistoimiin. Ja tällä tavalla voimme sitten valvoa näitä tehtyjä investointeja. Kiitos. Parola. Kiitoksia. Ja sitten komission edustaja Petinaatto, puka hyvin lyhyesti. Tiedämme, että tässä, tässä olisi paljon sanottavaa, mutta meillä on kohta äänestykset edessä. Kiitos ringrazio, presidente. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle tuesta ja kiitos puheenvuorosta tälle, jotka osoittavat kokonaisuudessaan tukea tälle ehdotukselle, jonka komissio on tehnyt. Mä pidän sitä sellaisena, että se on suhteessa tavoitteeseen, periaatteita noudattaa muutaman huomion teen tarkistusehdotuksista. Mahdollisuus kommentoida suunniteltuja ja jo tapahtuneita investointeja, joista viimeinenkin puhuja mainitsi. Tässä ehdotetaan, että lausutaan, että sen ainoastaan suunnitelluista investoinneista, mutta on tärkeää, että on olemassa Euroopassa seurantamekanismeja, jotka voivat ottaa kantaa toteutuneisiin investointeihin. Ja on argumentteja sen puolesta, että olisi mahdollisuus puuttua mahdollisiin turvallisuusongelmiin, joista saadaan selko investointiprosessiin myöhäisemmissä vaiheissa, mikä tarjoaisi komissiolle ja jäsenvaltiolle mahdollisuuden alleviivata riskejä ja ehdottaa niitä lieventäviä keinoja investoinnin toteuduttuakin, ei ainoastaan suunnitelmavaiheessa. Toiseksi raportointivaatimukset. Me ymmärrämme herra Butikofferin aikomuksen minimoida hallintotaakan, mikä on täsmälleen sama tavoite kuin meilläkin. Me ehdotamme järjestelmää, jossa vaaditaan mahdollisimman vähän informaation jakamista. Mutta informaatio olisi hyödyllistä ja merkityksellistä niin, että järjestelmä toimisi. Ja lopulta kysymys sellaisten projektien järjestelmästä seurannasta, jotka ovat EUn kautta kiinnostavia. Emme vaadi järjestelmää, jossa jokaista investointia järjestelmällisesti seurattaisiin. Tämä vaatisi byrokraattisen koneiston, jota emme halua luoda. Me haluaisimme rajoittaa seurannan vain niihin spesifeihin tapauksiin, joissa on turvallisuusriski. Emme halua systemaattista seurantaa. Siksi haluaisimme, että komissiolla olisi mahdollisuus seurantaan sen sijaan, että komissiolla olisi velvollisuus skriinata. Ja kysymys ammattiliitoista. Se on mainittu täällä Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa kauppalainsäädännössä on erityinen rooli ammattiliitolle, mutta kun tehdään valvontaa kansallisen turvallisuuden kannalta Yhdysvallassa tällaista erityistä roolia ammattiliitolle ei ole. Lopumme toisenlaista interventiosta, ei kysymys ole kauppa politiikasta, vaan turvallisuusskriinauksesta seurannasta, joka on vähän eri näkökulma. Kiitos. Ja sitten Bytikohde vielä loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita, jotka käyttivät keskustelussa puheenvuoron. Minulle sopii oikein mainiosti, jos halutaan, niin kuin kollega Mähtänen ehdotti, pidentää viikolla määräaikaa tarkistusten jättämiselle. Sopii minulle oikein hyvin. Toiseksi Haluan äh, tarttua siihen, mitä edustaja López Permejo sanoi, tämä huoli siitä, että jotkut jäsenvaltiot äh, voisivat ikään kuin vaatia veto-oikeutta toisten jäsenvaltioiden päätöksille. Minun äh, käsitykseni mukaan tässä tätä ehdotusta tai tätä asetusta kyllä väärinkäytettäisiin ja tätä minä en hyväksy ollenkaan ja tulen tarkasti pitämään kiinni siitä, että minkäännäköisiä hierarkiasuhteita jäsenvaltioiden välille ei tätä kautta luoda. Tässä yhteydessä tosin olen edelleen öö, mm, pohtivainen tämän niin kutsutun ex post jälkikäteissä arvioinnin ja välityksen suhteen. Ei meillä ole tässä nyt aikaa siihen oikein puuttua, mutta onhan sillä nyt merkittävä ero, että jos kyse on maasta, joilla on tällainen screening-mekanismi, ja sanotaan, että ex post voidaan tehdä korjauksia. Tämähän on ihan järkevää, tätä kannatan kovasti. Tai että jos sitten sanotaan, että tehdään jälki tiedonvaihtoa, joka ei enää voi vaikuttaa tähän faktiseen päätökseen enää millään tavalla, eli vain tätä kautta ilmaistaan oma kyvyttömyys tai se, että ei tässä nyt voitu enää mitään tehdä. Tämä nyt on mielestäni ihan turha, enkä minä oikein ymmärrä, mitä hyötyä tästä olisi. Infrastruktuuri. Muistuttaisin, että strategiset infrastruktuurit äh, kattavat paitsi sähkön, sähköverkot, äh, tai vesijohdot, strategisia infrastruktuureja ovat äh, lisäksi myös vaikkapa tiedotusvälineiden medioiden monimuotoisuus. Esimerkiksi Tsekeissä kiinalaiset investoijat yrittivät investoimalla tiettyihin medioihin vaikuttaa Tsekin sisäpolitiikkaan. Esimerkiksi Yhdysvaltain lakien mukaan tämä ei olisi ollut sallittua, mutta eurooppalaisten lakien mukaan tämä on ihan sallittua. Ja tämä onkin näin ollen mielestäni asia, jota todella täytyy pohtia. Minä olen täysin samaa mieltä siitä, että me emme halua mitään byrokratiaa, jonka pohjalta täytyy joka ikinen investointi tarkastella. Me haluamme tällaisen arvioinnin ja tarkastuksen siinä tapauksessa, että turvallisuus tai yleinen järjestys ovat vaaranalaisia. Ja tämä on se punainen lanka ja viiva, joka erottaa tämän ehdotuksen protektionismista. Ja sitten tosiaan tuohon ammattiliittojen rooliin, minä olen oikein mielelläni valmis sen vielä selittämään kunnolla komissiolle. Tämä oli hyvää keskustelua. Eli seuraavaksi sitten äänestykset. Käynnistämme kohta äänestykset, mutta lopuksi vielä sanoisin, että mitä tulee määräaikaan tarkistusjättämiselle, niin uskon, että muutkin sitten hyväksyvät tämän ehdotuksen lykätä tätä määräaikaa. Eli katsomme sitten tätä päivämäärää uudelleen ja ilmoitamme siitä sitten mahdollisimman pikaisesti. Kiitoksia. Puheenjohtaja Busek onkin juuri saapumassa äänestyksiä varten.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 kollegat. Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Thank you. Mr. No niin, kollegat, varapuheenjohtaja. Kiitos Toija, että toimitte puheenjohtajana Niin, missä Stoja nyt on? Joku sanoi, että henkilö olisi toiminut puheenjohtajana. Eli ensimmäinen varapuheenjohtaja Toija, onko hän täällä? Ei. No. Olen kiitollinen siitä, että hän hoiti kokouksen ensimmäisen osan. Ja nyt siirrymme toiseen osaan tänä aamuna. Tärkeä osa pääsemme varmaan Kinesin ennätysten kirjaan, koska tämä nyt on ITRE-valiokunnan historian pisin äänestys käsittääkseni. Eli olemme varmaan valmiita erittäin pitkään äänestykseen. Eli ensin koeäänestys. Äänestys alkaa. Eli hyvät kollegat, äänestäkää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, kaikki ilmeisesti toimii. Eli kohta kuusi. Direktiiviehdotus parlamentista ja neuvostosta, rakennusten energiatehokkuus, esittelijä on Bentseen. Tämä on väliaikainen sopimus, joka saatiin aikaan epämuodollisissa kolmikantaneuvotteluissa, sääntö 69F ja nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Eli onnittelut kollegallemme kolmikantaneuvottelun neuvottelutuloksesta ja asiasta äänestetään sitten täysistunnossa. Sitten seuraava kohta. Hyvät kollegat, olkaa nyt huolellisia. Me äänestämme siitä, että vastustetaan delegoitua säädöstä, joka liittyy hankkeisiin liittyen yleisiin etuihin. Tämä liittyy älyverkkohankkeisiin ja ne, jotka haluavat torjua tämän luettelon, jonka komissio on laatinut, äänestävät tämän vastalauseen puolesta. Ne, jotka tukevat tätä luettelua, jonka komissio laati, äänestävät nyt tätä vastalausetta vastaan. Eli äänestys alkaa. Tämä on tietysti nimenhuutoäänestys. Kansanpuolueesta on kaksi ääntä liikaa. Kaksi ääntä liikaa. No niin, nyt on asia kunnossa. Eli tätä vastetta Eli 44 ääntä vastaan. Ja tämä komission luettelo näistä yleisöllisistä hankkeista on hyväksytty. Sitten suullinen kysymys, teollisuuspolitiikka. Itse olen esittelijä. Ja tämäkin on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia. Sitten kohta yhdeksän. Ai, onko työjärjestyspuheenvuoro? Niin, olkaa hyvä. Yes. Eu e o meu colega Flávio, o sistema não funcionou, não conseguimos votar. Äänestyslaitteemme ei toiminut can improve it immediately. Asia korjataan välittömästi. Ei, ehkä voitte vaihtaa paikkaa. Olisiko se mahdollista? Olet todella parikymmentä sekuntia. Okay, but in, okay, the, in we'll this we, we wish to vote for okay. the two. Okay? Okay, good. You can good. resist it. Thanks Thanks a lot. Thank you. Thank you asia selvä. Eli seuraavaksi sitten Grostetin mietintö. Ai, onko taas työjärjestyspuheenvuoro? Silkiotis. Olkaa hyvä. Ναι, αγαπητέ Πρόεδρε, ήθελα να σημειώσω από την αρχή όπως προνοεί ο Κοίταξε puheenjohtaja, haluaisin vain todeta, että sääntöjen mukaan GUE NGL-ryhmän nimissä totean, että me emme äsken ymmärtäneet, mistä tuossa oli kyse. Well, uh, do you think on, on the list? Niin, tässä oli tämä luettelo yleishyödyllisistä hankkeista siis. Niin, siis. Kiitos. Siis minä puhun tästä äänestyksestä, joka koskee ähm, puolustusteollisuutta. Me haluamme jättää äh, kirjallisen vähemmistökannan tähän koko asiaan, siis vähemmistökanta Guelta. Okei. Okay. Kiitos, nyt kaikki on ihan selvää. Niin kollegat, meillä on nyt aika pitkä äänestys edessä, eli meidän täytyy nyt rauhoittua. Ei pidä hermostua eikä pidä edetä liian nopeasti, ja meidän pitää käsitellä kohta kohdalta. Eli esittelijä Grosted on valmistellut mietinnön liittyen Euroopan puolustusalan teolliseen kehittämiseen. Ja nyt me äänestämme tästä hankkeesta. Ensin tarkistukset 35 ja 38 yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 39, 207, 208. Yhdessä hänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 1. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 ja kompromissi 14a yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 ja kompromissi 16 yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 4 ja 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 269, 271, 272. Tässä on yhteensä kuusi tarkistusta, äänestämme niistä yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4a, äänet puolesta vastaan. No, tarkistetaan tämä. Eli kompromissi 4a. Joo, äänestys alkoi. Kansanpuolelta yksi ääni liikaa. Ilmeisesti tämä oli koordinaattori. No niin. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli sitten kompromissi 4AA. Äänet puolesta vastaan. No, tarkistetaan nyt tämäkin. Kyllä se varmaan meni läpi, mutta tarkistetaan. Eli kompromissi 4AA. puolelta jälleen yksi ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 307 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4b äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 ja 94 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kolme tarkistusta yhdessä. 420, 92 ja 196. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 18. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 ja kompromissi 21. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Eli siis kompromissitarkistus 5 ja kaksi, kompromissi 21 yhdessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 4, 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 aine puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 346 ja 348 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 350 ja 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 ja 6 puolesta vastaan, siis uudestaan Tarkistukset 18 ja 6. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 349, 147 ja 45 yhdessä. Puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. 352 ja 46 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 ja kompromissi 23 puolesta. Niin 33 tietysti. puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 421 ja 187 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Eli kaksi tarkistusta. Äänestys alkaa. Siis 421 ja 187. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9, kompromissi 10a ja kompromissi 24. Äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 ja kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 449 ja 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 450 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 448 puolesta vastaan hylätty ja hylätty. Sitten tarkistukset 27 ja 12. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 451 ja 190 äänet puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eli 451 ja 190 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 191 ja 17 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 452 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 453 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 ja kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten 114. Y- puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 ja kahdeksan yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kahdeksan kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 ja tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys mietityluonnoksesta näin muutettuna. Sääntö 52a Kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Ja sitten äänestämme toimilten välisistä neuvotteluista, sääntö 69c, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. selkeästi hyväksytty. Eli onnittelut esittelijälle. Let us go to the next... Siirrytäänpä sitten seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyseessä esityslistan kohta numero 10. Me toimitamme äänestyksen viidennestä lainsäädäntöehdotuksesta tänään tosiaan kohta 10 esityslistallamme. Kyseessä sähkön sisämarkkinat. Uudelleen laadittu. Esittelijämme on Christianis Karinsa. kuuluu vihreän energian pakettiin. Ei ensimmäistä kertaa ja tämä on kyllä todella tärkeä aihe. Aloitetaan kompromissi yksi puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Kom- 206 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 1a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 3, 1 ja 2 yhdessä puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. Eli ja tarkistukset 1, 3, 1 ja 2 yhdessä. Siis onko tämä kahdessa osassa? Niin, me toimitamme nyt äänestyksen osasta 1. 1, 3, 1 ja 2 yhdessä, ja näiden siis ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 219. 219 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämäkin koneellisesti. Hylätty. Sitten kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta tarkistukseen 286, 287, 288 ja 34 Enviltä. Äänestetään näistä yhdestä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 304 puolesta. Vastaan. hylätty. Hyvä on, tiedetään. Olin aika varmakin, että pyydätte tarkistamaan koneellisesti äänestystuloksen. Hienoa, hienoa. 304 10. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. Vaikka että sitä pyytäneetkään, niin tarkistutaan kuitenkin. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi hyväksytty. Taas selataan muutama sivu eteenpäin. Kompromissi 43. 43. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aina välillä puheenjohtajakin tekee virheitä. Minä nimittäin pyrin näin pitämään teidät. Tarkistetaan koneellisesti kaksi tarkistusta. Äänestys päättyy hylätty. 381, 382 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi 4. Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Nimenellä kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 446. Äänestys päättyy. Ja hylätty. 47 puolesta vastaan. Rejected. Rejected. Hylätty. Sitten kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sellataan taas muutama sivu eteenpäin. Kompromissi 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yritetäänpä vielä. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty selvällä enemmistöllä. 586 puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti 586. 224 puolesta vastaan. Kyllä se on hylätty. 224 hylätty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten neljä tarkistusta 215, 216, 217 ja 22 yhdessä puolesta vastaehtoja korjaa. Envi 22 on myös tässä paketissa. Neljä tarkistusta äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 218 puolesta vastaan. Sytty. 785, 786 ja sitten 721. Tarkistetaan tämäkin. Näen, että poliittiset ryhmät ovat nyt jakautuneita sisäisesti. Eli 22 BB So now we go to eight. Nyt 885. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä asetus. Nyt pitää olla tässä tarkkana. Äänestys päättyy. Se 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus vastaan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 Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneellisesti niin voidaan olla tarkempia, eli siis 1256 ja Envi 119 äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Katsotaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. 1348 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 1349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1.3.50. Jälleen kerran. 1.3.51 äänestys on päättynyt. Hylätty. Hylätty. 1.3.54 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Yksi, kolme, viisi, neljä äänestys päättyy. Ja sitten 1355 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyväksytty. Sitten 1356D puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1357 äh, puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty 1359D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32A puolesta vastaan kompromissi 30 hyväksytty. 32A puolesta vastaan Kompromissi 32a tarkistetaan koneellisesti. Tämä on taas kovin tärkeä kompromissi. 32a. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 33. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus 1401 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 1496, 1499 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa nämä kaksi tarkistusta yhdessä koneellisesti. I close the vote. Okay. Rejected. Hylätty. 1503 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 1509 puolesta, sen ensimmäinen osa puheenjohtaja korjaa 1509 osa 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 kompromissi puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1540 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 4 oh. I close the vote. Rejected. Reject. Hylätty 1541 puolesta vastaan Tarkistetaan sekin. Because we are, we are slightly divided, as I see. I close the vote. Rejected. Rejected once again. Please. Nostakaa kätenne. Tot puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1543 puolesta vastaan tyhjää hylätty 1544 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 1545 puolesta vastaan, tyhjää hylätty Kohrimasta 41 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 1546 puolesta vastaan, tyhjää tarkistetaan And we close the vote. One EPP, two. Yksi, yksi SD-ääni liikaa tällä kertaa. Ja nyt tilanne on hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 41a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestetään mietintöluonnoksesta kokonaisuudessaan tarkistettuna nimenhuutoäänestys. The vote. And uh, one S&D too many. Okay, okay. And I close the vote. Yksi SD liikaa ja nyt äänestys päättyy. Hyvä tulos. Ja sitten äänestys toimielimien välistä tänne aloittamiseksi sään. Ah, anteeksi, työjärjestyspuheenvuoro ennen viime äänestystä. Ähm. Meillä on tässä nyt ongelma. Kompromissitarkistus 30 22a hylättiin. Ja Ymmärrän, että esittelijällä sama kanta, että tästä ei pitäisi äänestää.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 Well, we are not nervous at all. We are very calm. And our reporters agreed. Esittelijät päätivät, että meillä pitäisi olla nipussa äänestys kaikista tarkistuksista. 116, 37, 139. 1375, 1377 ja 1444. Yksi äänestys. Hyvät ystävät. Sanonpa, sanonpa. Aina parempi protestoida näissä tapauksissa, kun asia ei ole selvä. Ja meille se oli selvä. Heti siis. Ja tämä oli ensimmäisen äänestyksen jälkeen ja, ja ennen neuvotteluita go to the voting because rapporteurs agreed. So we've got six... Mutta no, äänestetään, kun kerran esitelijät olivat samaa mieltä. Kuusi tarkistusta nipussa. Kuka kannattaa? Kuka vastaa? Vastaan. Tehjä. Tarkistetaan. Let us check it. We check it. And, and Now we close the vote. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Joten äänestys kokonaisuudessaan ei muutu tilanne sama kuin ennenkin. Ja näitä 25 C. Äänestys alkaa and I close the vote. Is even... Tämä oli ratkaiseva meille energiaunionille. Työjärjestyspuheenvuoroa. Rava Niblaa. ilmoittaa, että tulen tähän mietintöön jättämään nämä vähemmistömielipiteen. Okei, okay, thank you. Friends, Do you need five minute break? Ehkä direktiivien jälkeen pari minuutin tauko, mutta nyt edetään. Amendments have altered. That's the only announcement until here. Yes. You, uh, you were informed, yes. Saitte Edelleen tietää tarkistukset 5, 5, 6 ja 7. Sivulta 55 kai. Ja 622 ja 625 tarkistukset. Mutta sitten artiklaan 16 sähkömarkkinadirektiivissä Niistä äänestetään huomenna. Tai saitte tietää e, eilen, että niistä äänestetään huomenna ja, ja nyt tänään on tänään. Eilisen huomiseen nähden. Eli äänestetään. Eli parlamentin neuvoston direktiivi yhteisistä säännöistä sähkön sisämarkkinoille uudelleen laataminen ja esittelee Christianis Karnsch. Kompromissi 19 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 ja 225 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan 208 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hylätty. 209 puolesta. 209 ja 224 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme tarkistusta 0820 puolesta vastaan, 27 asti, 220 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 238 ensimmäinen osa 238 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 247 puolesta vastaan. Tarkistetaan. And Claude close the Rejected. Hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No tarkastetaanpa tämä. Hyvät ST-ryhmän jäsenet, nostakaa kätenne. Tarkistetaan 33. It's unclear. I close the vote. Accepted. Accepted. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Vielä kerran puolesta vastaa Tyhjää. Hyväksytty. Jos et äänestä selvästi, niin pidetään tauko. Olkaa tarkkana. 249 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Two four nine. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. 294 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty. 299 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 39. I close the vote. Rejected. Hylätty 40 puolesta. Vastaan. 40. Tarkistetaan. And I close the vote. Accepted. Accepted this time. Tällä kertaa hyväksytty kompromissi 23 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta. Vastaan Tarkistetaan. 310. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaa tyhjää. Hyväksytty. Kolme tarkistusta nipussa. 78, 38, 1 ja 49 puolesta vastaan. Tarkistetaan kaikki kolme. I close the vote. Rejected. Hylätty. 381 ja 42 ja 39 nipussa puolesta vastaan. Tarkistetaan kolme tarkistusta. Äänestys päättyy. Hylätty. 388, 391 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Taisi olla sama enemmistö. I close the vote. Rejected. Hylätty. Neljä tarkistusta. 320 ja sitä 325 puolesta vastaan. Tyhjää samalla enemmistöllä vastaan. 342 ja 343 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty myöskin. 344 ja 5 puolesta vastaan. Sama enemmistö vastaan. Hylätty. Kolme tarkistusta 379, 384 puolesta. Against. Abstain. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 362 ja 462 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromistarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 418 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä eli 418. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 400 ja 401 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 417 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä, eli 417. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 430 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa, eli 430. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 443 puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Eli 443 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, eli 459. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 454 ja 456 yhdessä puolesta vastaan. Täytyy taas tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi ykkönen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 508 puolesta ja 509 puolesta vastaan. Täytyy taas tarkistaa. Äänestys alkaa. Eli 508 ja 509. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 475. Toinen osa. Puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 523 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli 523. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kolmonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 553 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa, eli 553. Äänestys päättyy. Hylätty. 544. Toinen osa puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 558, 566, 567, eli neljä tarkistusta. Äänestys al- ää, äänet puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 568 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi tarkistusta, 642 ja 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 618, 619, 65 ja 620 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten sitten 643 puolesta vastaan. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 37 kohta 16a puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 33. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 715 puolesta ja 716 myöskin puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kahdeksan tarkistusta 761 78. Ne ovat identtisiä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9b. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 778 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, 9, 8 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Eli 7, 9, 8 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kansanpuolesta yksi ääni liikaa. No niin, nyt se on kunnossa. Hylätty. 793 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromiss 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromiss 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromiss 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 556. 556 ja 557 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kuusi kaksi kaksi ja kuusi kaksi viisi. Äänestämme niistä yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 871 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 873 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin, eli 873. Äänestys päättyy. Hylätty. 874 puolesta vastaan. Hylätty. Sitten 872 ja 875 puol- yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, voimme tarkistaa. Eli tarkistus 116. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aika tiukaksi meni. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 969 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan sitten Eli 969 äänestys alkaa. No, sitten äänestys päättyy. Hylätty. 970. 970 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tai no, hylätty. Sitten 971 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 972 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 973 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 1006 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1008 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 1008. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1007 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1050 ja tarkistuksen 1054 asti. Eli kaikki viisi tarkistusta yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 1080 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromiss 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 ja 1128 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 43 ja 1130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 ja 1131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1129 puolesta vastaan tyhjää. Eli 1129 täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 1132, 3334 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa kolme tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 1135 ja 1136 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa jälleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 1139 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Ja 1140 myös on identtinen, eli kaksi tarkistusta. Teidän pitää huomauttaa, jos teen virheen. Se merkitsee, että olen nukahtaneet. Eli 1139 Äänestys päättyy. Hylätty. 1141 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämä. Eli 1141 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ja toinen osa. Eli 1153 toinen osa. Puolesta vastaan täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Sitten 1193 puolesta vastaan. Täytyy taas tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 1172 1184 puolesta vastaan. Tyhjää täytyy tarkistaa. Eli nämä kaksi tarkistusta. Äänestys päättyy. Hylätty. 3 puolesta vastaan. Hylätty. 4 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 1205 onkin vedetty pois. Eli seuraavaksi kompromissitarkistus 35, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1, 2, 4, 2, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Ja sitten toinen osa. No, haluaisitko tarkistaa ensimmäisen osan? Selvä. Eli tarkistamme tämän tarkistuksen ensimmäisen osan ja äänestys päättyy. Accepted. Is accepted. Se on hyväksytty. Ja sitten toinen osa. Puolesta vastaan tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi, kaksi, neljä, viisi puolesta vastaan tyhjää. Yksi, kaksi, neljä, viisi. Tarkistetaan vaan. Äänestys päättyy. 2, 4, 7. puolesta vastaan. Tarkistetaan. 6 ja 47. Äänestys päättyy. Hylätty. 1, 2, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 4, 7, 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 2, 6, 2 puolesta vastaan tarkistetaan 1, 2, 6, 2. Äänestys päättyy. Hylätty. Kaksi tarkistusta, 8 ja 9 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kaksi tarkistusta, 2 ja 3 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 10, 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hiukan eteenpäin 1, 3, 3, 1 puolesta yhdessä 1, 2, 1 tarkistuksen kanssa. Kaksi tarkistusta puolesta vasta Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 1340 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 1341 puolesta. Hyvä, tarkistetaan tuo äskeinen. 1340. Ystävät, hyvät SD-ryhmästä, äänestäkääpä nyt. Äänestäkää, äänestäkää selkeästi. Muuten ei nähdä mitä. No niin. 1, 3, 1.3.4 äänestys on päättynyt. Hylätty. Mielestäni se oli kyllä ihan selvästi hylätty. Eli kädet ylös, kädet ylös, nostakaa kätenne. 1, 3, 4, 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 1, 3, 4, 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 1, 3, 4, 3. Jaha, 4, 2, selvä. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Se oli 4-2 siis. Äänestys on päättynyt ja hylätty. Sitten 1, 3, 4 3 puolesta. Vastaan. Hylätty. 1, 3, 4, 4 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 1, 3, 4, 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 59 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. 60. Äänestys päättyy. Se 61 puolesta vastaan. tarkistetaan. Äänestys päättyy. kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 64 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Numero 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 3, yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin. Envi 5. Äänestys päättyy. No, suoka anteeksi. Tämä nyt oli aika selvästi hyväksytty. Minä tässä <clears throat> samalla nautin hieman juomia, eli näin tässä saattaa käydä. No niin, eiköhän tämä nyt tästä hoidu 117 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Sitten 72 ja 6 yhdessä puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. 71 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämäkin. 71 äänestys on päättynyt. Hylätty. 73 puolesta vastaan. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 76 puolesta vastaan. Hylätty hylätty. 77 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 77. Äänestys päättyy. Kompromissi 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 83. Äänestys päättyy. Hylätty 85 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämäkin. 85. Äänestys päättyy. Hylätty 86 puolesta vastaan. Ja tarkistetaan tuo 86kin. Näin tehdään. Äänestys päättyy. Hylätty. 90 puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. 91 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 10 Enviltä puolesta vastaan. Hyväksytty 11 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa koneellisesti 11. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 98 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 98. Äänestys päättyy. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Hylätty. 99 puolesta. Vastaan tyhjä. hylätty tämäkin. 97 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 97 siis. Äänestys päättyy. Erinomaista. 102 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan 102. Äänestys päättyy. Ylätty. 122 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 122. Äänestys päättyy. Hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 ja 106 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti 110. Äänestys päättyy. Hyväksytty 111 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 113 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 112. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15 Enviltä puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. ylätty 118 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 enviltä puolesta vastaan tarkistetaan koneellisesti. Envi 18 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten loppuäänestykset. Ensin mietintöluonnos näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Valtavalla enemmistöllä hyväksytty. Onnittelut kollega esittelijälle. Ja nyt vielä äänestys toimielinten välisten neuvottelujen käynnistämisestä 69 C-säännön mukaisesti. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hienoa. Näin voimme käynnistää kolmikantaneuvottelut. Kiitos oikein paljon. Parhaat esittelijät, varjoesittelijät, Kiitän kaikkia teitä. Tämä oli hieno lopputulos. Kaikki varjoesittelijät, että äh, olette hyvin aktiivisia. 18 varjoesittelijöiden kokousta on kuulemma pidetty. Taitaa kyllä olla ennätys. Ymmärrän, että ette te mitään taukoja täällä kaipaa. Ei mitään taukoja, vaan jatketaan Ei taukoja, joten jatketaan vaan tästä, hyvät ystävät. Ja seuraava esityslistan kohta. Esityslista kohta 12. Riskeihin varautuminen sähköalalla. Tämä on esittelijä Flavio Zanonaton teksti. 275 puolesta vastaan. Hylätty. 76 puolesta vastaan. Ylätty, hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 81. 81. Äänestys päättyy. Hylätty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 84. Äänestys päättyy. Hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan tarkistetaan. 95. 95. Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus, ten, 10 tarkistusta yhtenä ryhmänä. 10 tarkistusta yhtenä ryhmänä. 96-160 tarkistukset puolesta. Vasta tyhjää hylätty. Sitten kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 osa 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä 137. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kaksi tarkistusta 138-139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147. 147. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme tarkistusta 171, 3 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan. Tarkistetaan 178. Check 178. And I close the vote. Rejected. Reject. Hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 183. Hylätty. 184 puolesta vastaan. Tarkistetaan sekin. 184. Äänestys päättyy. Hyväksytty 185 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 186 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 187 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 188 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 189 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 190 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 191 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 192 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 193 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan Oletko tätä vastaan? Hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty. Vielä kerran. 198 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koprosi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompressi 15, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 219 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 222 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 226 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 2027 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17a puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 pitäisi edetä hitaammin. Kun teette äänestä oikeaan aikaan, pyydän, alkaa järjestäytyneempiä. Tämä on hyväksytty kompromissi 19 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 20 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. 21 korjaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistaa 52. I close the vote. Rejected. 53. Hylätty 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 54 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Te tarkistetaan. Rejected. 59 in favor. Hylätty 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan. Tarkistan 60. And I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty 61 puolesta Vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 65. 26 puolesta vastaan, Tyhjä hylätty. 67 puolesta vastaan. Tarkistetaan 67. hylätty puolesta, 68 puolesta vastaan, hylätty 69 puolesta vastaan, tyhjää hyvä, hyvä, hylätty 70 puolesta vastaan, Vielä kerran. 70 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 24 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Selvästi vastaan. 24 hylätty Päättyy loppuäänestys, nimenhuutoäänestys. The whole proposal. But by Mr. Flavio Zanonato. Risk preparedness. Uh, and I close the vote. Great support. Voimakasta tukea, paljon kiitoksia. Äänestys toimielimen välistä neuvottelusta 65, se kohta yksi äänestys alkaa. Kiitos, äänestys päättyy. Selkeä tulos. Onnittelut Kalka Sanna Naattolle ja kaikille varjaesittelijöille. Energiasäätelijöiden yhteistyövirasto Morten Helvet Patterson on esittelijä 86 puolesta vastaan. Tarkistetaan Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolestaan. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vielä 15 sivua. Seuraava sivu. 96, 292, 399, 59. Neljä tarkistosta puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompressi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kompressi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pari sivua eteenpäin.